Meine Damen und Herren, darf Sie alle... No niin, hyvät naiset ja herrat, jotka ovat läsnä, toivotan teille hyvää huomenta. Meidän täytyy nyt miettiä, miten hoidetaan se, että tänne kutsutaan vieraita ja kukaan ei tule paikalle. Tämä ei käy laatuun kyllä. Tämä on aika noloa. Ja tämä ei nyt vastaa meidän tehtäviämme. Eli mieluummin sitten kutsutaan vähemmän vieraita, ollaan sitten paikalla. Tämä nyt ei ollut kauhean kiva juttu, mutta paikallaan tänään Robert Madlin, joka on INFSO-pääosaston pääjohtaja komissiosta. Tätä kokousta on valmisteltu pitkään ja tämä on meille erittäin tärkeää, että te olette tänään paikalla. Ja nyt haluaisin teiltä ja kollegoiltanne kuulla vähän siitä, millaisia uusia ja käynnissä olevia suunnitelmia teillä on, ja sitten miettiä, miten näissä asioissa edetään. Eli tervetuloa kollegat. Tervetuloa herra Madlin. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, chairman, uh, ladies and gentlemen, for me... Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle määrällä ei ole niinkään äh, väliä, vaan laadulla. Ja nyt on hyvä asia, hyvä aika tulla yhteen monestakin syystä. Ensinnäkin komissio on ase, hyväksynyt tulevat rahoitusnäkymät, ja tämä on erittäin tärkeää tälle valiokunnalle sekä myös minun pääosallistolleni. Ja toisekseen nyt tässä vaiheessa vuodessa on hyvä ajatella lomia, mutta on myös hyvä ajatella sitä, että mitä tulee syksyllä eteen. Eli minä haluaisin käsitellä muutamia aiheita ja sitten pyydän kollegani Visa Terävää tekemään muutaman minuutin esityksen roaming-aiheesta ja tämä liittyy myös tuleviin aiheisiin. Ihan aluksi haluaisin puhua hallinnosta ja sitten turvallisuudesta ja sitten taloudesta. Eli hallinnosta on tehty hyvä työ, koska internetin käyttö on otettu esityslistalle maailmanlaajuisissa keskusteluissa. Tämä on erittäin tärkeä innovaatio. Ei meitä sellaista, mitä on päätetty, vaan internet ja sen hallinto on nyt erittäin tärkeitä koko järjestelmälle, joka liittyy myös tutkimukseen. Tähän liittyy kaksi aihetta, joita haluaisin käsitellä. Tiedän, että valiokunta on, valiokuntalle nämä ovat tuttuja. Ensinnäkin hallintofoorumi, jonka ensimmäinen kokous oli Nairobissa syksyllä. Me kiitämme eri parlamentin jäseniä muodollisista keskusteluista, joita on käyty tässä valmisteluissa. E, Vilniuksessa, tästä puhuttiin viime vuonna, ja tämä on erittäin tärkeä mahdollisuus Euroopalle, kun puhutaan näistä moni e, lähestymistavoista maailmanlaajuisessa keskusteluissa internetin edestämisestä. Ja sitten toinen asia, me ryhdymme keskustelemaan kumppaneiden kanssa ICANNin hallinnosta. Se, sitä käsiteltiin Singaporessa viime kokouksessa ja nyt uusi puheenjohtaja on tehnyt jotakin päätöksiä pääasiallisista nimistä, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja varmasti myös tiedätte, Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja kilpailupääosasto on tehnyt jotakin analyysejä näistä kilpailuasetelmista ja tämä on erittäin tärkeä asia, jonka me olemme jakaneet Aikadin kanssa. Eli tässä on hyviä uutisia ja huonoja uutisia, ja koska internet liittyy meidän kaikkien töihin ja työhön erityisesti tässä valiokunnassa halutaan varmasti seurata tätä asiaa. Ja sitten turvallisuudesta. Unkarin puheenjohtajuuskaudella me pääsimme eteenpäin jäsenvaltioiden kanssa tässä asiassa ja epävirallisissa ministerikokouksessa ja Telekoms-neuvoston kokouksessa päästiin eteenpäin, mutta meidän pitää tehdä enemmän työtä, jotta saisimme edistettyä turvallisuutta kaikkien internetin käyttäjien osalta kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten osalta. Viime kuukausina olemme nähneet hyökkäyksiä komission infrastruktuuria kohtaan ja erilaisia muita tunkeutumisyrityksiä esimerkiksi Ranskan ulkoministeriössä tai Yhdysvaltojen ulkohallinnossa. Ja sanoisin, että internetturvallisuuskysymys nykyään on erittäin tärkeä ja sama aihe tai samassa asemassa oli julkinen hallinto ja tässä tätä taustaa vasten mielestäni meidän pitäisi tutkia nyt parlamentin tapaa auttaa aktiivisemmin eurooppalaista puuttumista tähän asiaan. Eli me tarvitsemme yhteistä työtä parlamentin kanssa. Ja toisekseen on ollut tullut ehdotus niin kutsutusta Euroopan yhdistämisestä. Ihmiset yleensä liittyvät, liittävät tämän moottoriteihin ja laajakaistoihin ja energiaan, mutta tämä liittyy myös siihen, että kansalliset auktoriteetit työskentelisivät yhdessä koordinoidulla tavalla. Eli meidän pitää taata, että tämä toimii. Ja kolmanneksi Enisa me emme ainoastaan uudista Enisan toimivaltuuksia, vaan me työskentelemme Enisan kanssa, jotta voisimme parantaa sen työskentelyä tänä päivänä. Ja sitten mitä tulee talouteen, minä käsittelin jo tutkimusta. Kuten puhuimme tässä aikaisemmin, niin nämä ovat erittäin vaikeita aikoja julkiselle rahoitukselle. Mutta komissio todella uskoo, että tarvitsisimme lisäystä tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioon rahoitukseen. 46 prosenttia tarvitaan FP7 ja tämä ei todellakaan ole mikään luksustaso. Toivottavasti me pystymme tässä tekemään yhteistyötä ja puhun tässä omasta pienestä osuudestani tutkimusalalla. Me olemme sitoutuneet niihin tehtäviin, joita me teemme tällä hetkellä ja me haluamme, että jokainen euro käytetään hyvin ja me haluamme työskennellä sen puolesta, että kaikki rahoitus saataisiin parhaalle mahdolliselle tasolle. Me ehdotamme tulevaisuudessa, että tutkimus tehtävät olisivat pienempiä ja suurempia, eli me haluaisimme ottaa nämä ideat käyttöön ja haluaisimme kehittää niitä eteenpäin, jotta nämä pienet ja pitkälle menevät ideat voitaisiin tulla tuoda markkinoille. Ja sitten tarvitaan myös isompia ajatuksia ja ideoita, kuten olette huomanneet viimeisen kuukausien aikana olemme tietotekniikka-alalla ajatelleet, että voisaisin käyttää jopa miljardi rahoitusta seuraavan kymmenen vuoden ajalla lippulaivahankkeissa. Tämä on erittäin tärkeää työtä, jota meidän pitää tehdä yhdessä ja tämä Connecting Europe on uusi ehdotus budjetissa. Vaikka se ei olekaan tutkimusohjelmassa, niin se on erittäin tärkeää kuitenkin. Ja tämä valiokunta on varmasti kiinnostunut. Tässä meillä on tutkimus, meillä on nämä yhdistävät kohteet, jossa eurooppalaiset tiedemiehet voivat työskentellä Euroopassa ja Heillä on esimerkiksi Chilessä yhteistyötä, mutta meidän pitää työskennellä vielä tämän asian puolesta. Ja sitten lopuksi haluan puhua vielä taloudesta, joka liittyy näihin televiestintään näiden pakettejen siirtäminen edistyy hitaasti. Kaikki jäsenvaltiot ovat, tai niiden pitäisi olla toteuttanut tämä omassa lainsäädännössä, mutta ainoastaan viisi on tehnyt näin ja 22 on vielä työn alla, eli tämä on jotakin, josta teidän pitäisi olla huolissanne. Mitä sitten tulee tut- suosituksiin tämän kolmannen paketin yhteydessä, eli nämä suositukset, me saamme sellaisen viestin, joka esitetään julkisesti seuraavan parin, vuoden, parin päivän sisällä, ja sen mukaan tämä asetus Euroopassa, sitä pitäisi edistää. Tämä suositus, tähän liittyy ikään kuin tämän kevyt koordinaatio. Eli meillä on joitakin ongelmia tässä Telekom-asetuksen täytäntöönpanossa. Ja tämä roaming-esitys, ja tästä Vesa Terävä puhukin kohta, Tämä on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä ei ainoastaan poliittisesti, koska kuluttajat huomaavat sen, vaan myös siksi, että se liittyy tähän yleiseen puitteeseen tässä asetusnäkymässä. Eli se on erittäin tärkeä asia ja tulette huomaamaan, kun te näette tämän esityksen pian, että tämä esitys menee eteenpäin ja sen pitää olla kunnianhivoisempi ja se pyrkii tekemään rakenteellisia muutoksia samalla kun pyritään turvaamaan hintojen taso ja, ja myös seurataan markkinoita ja mennään tekstiviesteistä myös datasiirtoon. Ja nyt annan puheenvuoron Vesalle. Good morning, German. Good morning, ladies. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Niin omissa kalvoissani koitan vähän selittää, että mitä me oikeastaan ehdotamme, jotta voidaan puuttua tähän verkkoverollinen kilpailukysymykseen, mutta sitä ennen niin pari kalvoa vielä siitä, että missä nyt mennään ja miltä markkinat oikein näyttävät. Eli niin kuin nykyinen verkkoverollinen asetus edellyttää, niin meidän piti komissiossa tarkastella tätä asetuksen toimintaa ja kilpailua markkinoilla. Ja tämän tarkistuksen tuloksena niin laadimme viime viikolla raporttimme ja teimme ehdotuksia omassa asetusluonnoksessamme verkkoverailuista. Jos katsotaan verkkoverailumarkkinoita, ja nykyasetuksen vaikutusta, niin nähdään, että sääntöjen noudattamisen osalta niin yritykset noudattavat äh, näitä hintoja, äh, hintavaihteluvälejä, mutta vain ainoastaan näiden hintavaihtelutasojen takia, eli äh, keskihinnat ovat näiden sääntöjen vaihteluvälin sisällä. Ja sitten, jos ajatellaan, että miten verkkovirkavirailu virka- markkinat ovat kehittyneet ja lähivuosia, niin yhteentoimivuus hintojen osalta, niin hinnat ovat olleet noin 50 senttiä ja sitten loppumyyntihintoja, niin ne ovat kuitenkin näiden dokumentintojen alle. Ja tämä marginaali vähittäis- ja tukkuhintojen välillä on edelleenkin noussut. Eli opettajat nyt hyvin tienaavat kyllä näillä verkkovierailulla. Eli vaikka ei olekaan vertailtavuutta tai korrelaatiota kylläkään ö, hintojen ja kustannusten välillä. Ja sitten on pari kalvaa tässä yksi koskee näitä äänipuheluita, niiden verkkovierailuja, niin näistä voidaan selkeästi nähdä, että tämä punainen viiva osoittaa tätä hintavaihteluväliä, eli sen alle olevat hinnat niin ovat suurin piirtein sitä, mitä verkkovierailusta saadaan markkinoilla. Eli nämä hinnat ovat hyvin lähellä tätä vaihteluväliä, ei nähdä juurikaan näiden vaihtelu, sääntelyn vaihtelun väliin alle oleva hinta. Ja sitten taas äh, datan verkkovieraiden osalta, niin tässä nähdään nämä vuosi neljännekset. Ensimmäinen äh, jana osoittaa vähän vähittäismyyntiin eli loppukäyttäjän hintaa. Ja viimeinen sitten taas osoittaa tukkumyyntihintaa. Ja tässä erityisesti nähdään tämä sininen jana, joka on tämä Offnet eh, vähittäismyyntihinta datan osalta. Ja silloin hinnat ovat yli 2 euroa megatavolta. Eli tämä on tosiaan 30 senttiä ja alle kuitenkin. Eli tässä on aikamoinen marginaali, joka on noussut viime, viimeisen kahden vuoden aikana. Ja sitten tuloksena tästä, eli tuloksena markkinoilla, niin täytyy miettiä muita ratkaisuja kuin tavallista sitä kattoa, joka asetettiin 2007, niin sehän oli aivan eksplisiittinen vaatimus nykyasetuksessa. Ja parlamenttikin vaatii, että komission pitäisi tarkistuksessa katsoa vaihtoehtoja tällaiselle hintasääntelylle ja katsoa sitä, että onko olemassa jotain korvikkeita tällaisille verkkovierailupalveluille ja voidaanko tällaisia verkkovierailukorvikkeita jotenkin edistää. Eli me otimme tällaisen hybridilähestymistavan. Ja ehkä tärkeintä, jos ajatellaan verkkoverolumarkkinoita pitkällä aikavälillä, niin tähän liittyy tällaisia rakenteellisia elementtejä. Ja nämä rakenteelliset elementit, kerron niitä kohta tarkemmin, mutta nämä ovat periaatteessa sellaisia, että ne keskittyvät näihin kuluttajien valintoihin niin, että olisi helpompi verrata hintoja, tehdä hinnoista vähän läpinäkyvämmät asiakkaille, kun he valitsevat operaattoria tai palveluntarjoajaa. Ja myös, että voitaisiin vähän helpottaa sitten tarjonnan puolella markkinoille pääsyä, niin että pääsee tarjoamaan verkkopalveluja asiakkaille. Tämä on tietysti sellainen kysymys, johon liittyy kaikenlaista teknistä ja vie aikaa ennen kuin tällaisia rakenteellisia ratkaisuja voidaan luoda. Eli samaan aikaan täytyy tietysti jatkaa myöskin nykyistä hintasääntelyä ainakin jonkin aikaa ennen kuin nämä rakenteelliset toimenpiteet sitten tulevat voimaan. Ja sitten parilla sanalla kertoisin siitä, että mitä nämä rakenteelliset ehdotukset voisivat pitää sisällään. Tässä on kahdenkin tyyppisiä toimenpiteitä. Ensinnäkin ensinnäkin tämä ensimmäinen toimenpide on helppo panna toimeen. Eli ihan niin pian kuin vain asetus saadaan hyväksyä, hyväksyttyä. Eli näin voidaan helpottaa pääsyä, pääsyä markkinoille tällaisille virtuaalisille toimijoille, joilla ei siis ole omaa verkkoa. Eli on vaatimus siitä, että kaikki verkkooperaattorit joutuvat antamaan pääsyn järkeviin, järkevillä ehdoilla tietyssä ajassa, eli kahdessa pyynnöstä, jos pyyntö on kohtuullinen ja täyttää asetuksen ehdot, niin kahden kuukauden kuluessa tällaiset uudet toimijat pääsivät markkinoille ja pääsivät sitten tarjoamaan verkkoverailuja asiakkaille. Ja toinen osio on ehkä vielä tärkeämpikin, että katsotaan sitten mahdollisuutta, että 2014 puolivälistä loppukäyttäjät voivat valita verkkopalvelun tarjoavan riippumatta omasta kotimaisesta operaattorista. Eli jos 2014 katsoo, että on suht tyytyväinen oman ö, kännykkäoperaattoriin ja kotimaisiin palveluihin, niin sitten haluaa kuitenkin saada paremmat verkkopalvelut, niin sitten, sitten voi tosiaan miettiä näitä vaihtoehtoisia verkkopalvelun tarjoajia. Jos löytyy jokin kiintoisampi kuin oma kännykkäoperaattori, niin sitten voi pitää tämän kännykkäoperaattorin kotimaisia palveluita varten ja ottaakin käyttöön erillisen verkkopalvelun tarjoajan. Ihan yhtä helposti tai hyvin helposti ja käyttäjäystävällisesti. Ja niin kuin sanoin, niin tämä tietysti vie aikaa ja tarvitaan yhteistyötä operaattorin välillä. Niiden tulee laatia tietyt standardit ja periaatteet siitä, että millainen, miten tällainen erillismyynti tapahtuu, niin kuin nykyasetuksessakin. Niin siellä on otettu tällainen rajoitus verkkovierailuille. Operaattorithan saivat noin vuoden toimenpanoaikaa tähän yhteistyössä Euroopan sääntelyviranomaisten elimen kanssa. Ja tässäkin ehdotetaan tosiaan näiden verkkopalvelujen erillismyyntiä, että kahden vuoden kuluttua, jos uusi asetus tulee voimaan vaikka ensi vuonna kesällä, niin kahden vuoden kuluttua sitten kuluttajilla tulisi olla tällainen mahdollisuus valita oma verkkopalveluoperaattori. Ja samalla sitten edelleenkin säännellään hintakattoa, eli ehdotetaan, että tämä hintakatto pidetään voimassa 2016 sakka, mutta 2015 tehdään kuitenkin sitten täydellinen arviointi siitä, että miten markkinat toimivat näiden rakenteellisten ehdotusten osalta ja jos on olettamus, että 2016, mm, tarvitaanko 2016 asti näitä hintakatteja. Eli 2016 arvioidaan sitten näitä rakenteellisia toimintoja ja erityisesti tätä rakenteellisten toimin, toimenpiteiden tehokkuutta. Sitten pari sanaa vielä tästä tietoa, datan verkkopalvelusta, koska tästä ei ole nyt sääntelyä mytin tasolla. Ja kun vähittäismyyntihinnat eivät kerran ole laskeneet mitenkään merkittävällä tasolla, niin meidän täytyy myöskin näistä katot dataa palveluille ainakin siirtymäajaksi. Ja niin kuin näitte noista kalvoista, niin keskihinta vähimpäismyyntitasolla on noin euro megatavulta. Eli ehdotamme tasettaan katto ver- data verkkopalveluille lähdettäisiin liikkeelle 90 sentistä 50 senttiin 2014 mennessä. Ja sitten haluaisin tässä kohtaa korostaa sitä, että kun katsotte näitä ehdotuksia, niin jos katsotaan hintoja, ja niihin liittyviä kustannuksia, niin edelleenkin nämä hintakatot ovat aika anteliaita, eli ehkä pitäisi tiukentaa näitä kattoja, mutta sitten täytyy katsoa näitä kahta toimenpiteitä yhdessä, siis hintasääntelyä ja rakenteellisia toimenpiteitä. Eli täytyy antaa kannustimia uusille toimijoille tulla markkinoille, tulla kilpailemaan asiakkaista niin, että vaikkakin tietysti täytyy huolehtia kuluttajien intressejä, niin ja suojelheitä liiallisilta hinnoilta, niin sitten emme voi kuitenkaan hirveästi hivuttaa hintoja alas, koska se ei sitten taas antaisi kannustimia uusille operaattoreille tulla kilpailemaan markkinoille. Eli näitä molempia aspekteja pitää tarkastella yhdessä. Ja näin minä olen nyt päässyt oman ehdotuksen, esitykseni loppuun. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta esitellä meidän uusin ehdotuksemme ja meillä on myös monia asioita, joista varmasti haluatte kysyä kysymyksiä vai mielelläni niihin vastaisin. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on varmaan järkevä ratkaisu nyt tässä lyhyessä ajassa. Tällaisessa vapaassa esityksessä saattaa olla vaikeuksia joskus seurata, kun ei saa tekstiä, mutta tässä tuli selväksi, että teidän tehtäviinne kuuluu tärkeitä asioita, ja olen kiitollinen siitä, että puhuitte näistä konkreettisista lainsäädäntöehdotuksista liittyen verkkovierailuun. Näin, voimme hiukan olla jo mukana tässä keskustelussa. Tässä siis alustukset, nyt sitten puheenvuoroja. Ensin Ryby. Ja, recht herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja myöskin tästä asetuksesta. Tämä on tärkeä alue, kun ajatellaan viestintää ja informaatioteknologiaa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa on mahdollista ilman, että näitä valtavia hintaeroja. Ja te selititte tämän hyvin. Nämä hinnat ovat noin yksi euro per megabitti, mutta laitteestani näin, että kun olen toisessa verkossa, toisessa jäsenvaltiossa, eli 1,93 kilobittiä vaaditaan, ja silloin se maksaa yli 13 euroa per megabitti. Eli noin yksi euro per megabitti Euroopassa, enkä ymmärrä, miksi lähes kaikissa maissa, kun niissä käy, hintaan 9,90 tai 13,90. Ja tietysti loppukäyttäjä tämän maksaa. Siis tämä oli per megabitti tämä hinta. Jos tätä nyt vertaa gigabittihintaan. Monissa maissa on jo paketteja, jossa on kahdeksalla eurolla saa kahdeksan gigaa, eli kahdeksalla eurolla kahdeksan gigaa. Eli yksi giga maksaa silloin euron. Eli tämä on siis loppuhinta. Ja nyt verrataan tätä siihen, mitä kännyköistä veloitetaan tai älypuhelimista. Silloin maksetaan 13 euroa per gigabitti. Eli 13 900 bittiä lähetetään ja sitten yksi euro on hinta jäsenvaltiossa per gigabitti. Eli tässä on nyt eroja, joita tavallisilla aloilla ei esiinny. Ja täytyy kysyä, pitäisikö meillä olla jonkinlainen määrä kriteeri tässä tiedonsiirrossa, kun ajatellaan näitä määriä ja niihin liittyviä mahdollisuuksia. No sitten loppukäyttäjien hinnat. No tässäkin pitää vielä neuvotella, koska meillä pitää olla yhtenäistä sääntelyä Euroopassa, ja kun ajatellaan investointeja infrastruktuureja varten, meidän täytyy katsoa, että operaattorit saavat enemmän varoja investointeihin ja että ne myöskin saavat kunnollisia voittoja, koska vain silloin ne voivat tehdä kunnollisia investointeja. Eli emme halua puhua hinnoista, vaan näistä väärinkäytöskatoista. Ja meidän täytyy katsoa, että näissä asioissa todellakin on esiintynyt vääriskäytöksiä. Ja 2016 asti, miksi pitäisi odottaa niin kauan? Markkinat kehittyvät niin nopeasti, että ehkä voisimme toimia vähän nopeammassa aikataulussa. Tietenkään emme voi ennakoida, mikä on tilanne kolmen neljän vuoden kuluttua, kun on tämä ensimmäisen sukupolven verkko, ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa sitten tiedonsiirrolle. Sitten Odin. Euh. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Teidän pääosastostanne haluaisin tietää jotakin, eli tämä seitsemännen puiteohjelman arviointi. Minä olin mietinnön esittelijä tässä asiassa ja meillä on sellainen asiantuntijat ovat tehneet hyvää työtä, mutta komissio on myöhässä, hyvin myöhässä esittänyt oman esityksestäni. Minulla oli itselläni hyvin tiukat määräajat tässä mietinnössä. Ja meidän valiokunnassamme tätä työtä jouduttiin tehdä hyvin tiukoissa määräajoissa, koska Euroopan parlamentti halusi antaa viestin Euroopan komissiolle näiden, erityisesti näiden kolmen viime vuoden aikana, eli 2010, 11, 12 ja 13, ja meillä on 13 miljardia euroa yleisesti näille ohjelmille, kolme, anteeksi 30 miljardia euroa, ja tämä on erittäin herkkä aihe. Me, meidän mietinnössä me pyrimme luomaan ja välittämään teille viestin. Ensinnäkin, oletteko te tietoinen tästä mietinnöstä, oletteko ottaneet huomioon tämän Euroopan parlamentin mietinnön huomioon, ja tässä pyritään yksinkertaisemaan, yksinkertaistamaan näitä toimintoja, koska kuluttajat ovat sitä mieltä, että nämä ovat liian monimutkaisia nämä ehdot tässä. Ja toisekseen, onko tämä viesti siinä, että PK-yritykset otetaan etusijalle investointien osalta, onko tämä otettu huomioon? Ensimmäinen heinäkuuta 2011 tässä tämä on esitetty ja tässä tähän liittyy 1,5 miljardia euroa rahoitusta. Ja tarkoitushan on laskea hintoja. Minä, kuten kaikki muutkin kuluttajat, ole, ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä asia kuluttajille. Mutta voisitteko te taata meille, että kun otetaan huomioon nämä sääntelijät, jotka huolehtivat siitä, että hinnat infrastruktuureissa ovat tietyllä tasolla. Voitteko taata, että tämä hintojen lasku ei vaikuta investointeihin, erityisesti kun ajatellaan koko Euroopan laajuista kattamista, ja että tämä ei vaikuta teknologioiden kehittämiseen, siihen, että tulevat teknologiat heikentyisivät, koska kansalaiset joskus ovat saavat sellaisen mielikuvan, että heitä ei kohdella yhdenmukaiseksi, koska ei ole tarpeeksi infrastruktuureita. Me saamme sellaisen kuvan, että te, teillä on hyvin urbaani logiikka ja ajatellaan, että on paljon asiakkaita ja kaikilla on pääsy palveluihin, kun hinnat ovat alhaalla, mutta kun hinnat ovat alhaalla, niin operaattorit pystyvät investoimaan vähemmän. Eli voitteko te taata, että kaikki kansalaiset saavat pääsyn näihin palveluihin Euroopan unionin alueella, missä tahansa. Frau Kollegin Tikau. Stăm Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin omasta puolestani kiittää komission edustajia esityksestä ja mitä tulee tähän uuteen ehdotukseen, niin tällainen asetusehdotus olisi kyllä tervetullut. Kyllä varmaankin markkinoilla tarvitaan vielä enemmän kilpailua. Ja olisi tosiaan tärkeää, että tämä asetus todellakin parantaisi kilpailuedellytyksiä. Mutta halusin kysäistä. Mehän tietysti yritämme tarkistuksella parantaa tekstiä mutta että voisitteko miettiä kahta eri asiaa? Ensinnäkin, tässä ei ole vielä löydetty mitään ratkaisua raja-alueita varten, siis EU-jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden rajaseutuja varten interferenssia silmällä pitäen. Eli jos luulee, että tekee puhelun kyseisen jäsenvaltion kotimaan verkossa, mutta onkin vahingossa tuon kolmannen valtion roaming-verkossa, niin sitä tietysti hinta kivuaa kauhean ylös, eli kyllä kuluttajien kannalta olisi tärkeää löytää jokin ratkaisu tähän ongelmaan. Ja sitten toisekseen. Niin monet ihmiset ovat äh, sanoneet, että että tämä roaming alkaa toimimaan vasta mahdollisesti hyvinkin myöhään, vaikka päiviäkin myöhemmin. Eli kyllä pitäisi olla myöskin siitä, että tämä palvelu on jotenkin luotettavaa koska esimerkiksi tekstiviestin kohdalla niin oleellista justi, justin on oleellista se, että se toimii nopeasti, melkein yhtä nopeasti kuin puhelut. Ja sitten toisekseen vielä halusin ottaa esille pyynnön, että voisitteko kertoa vähän enemmän tästä e-identity-hallinnosta ja uusista ehdotuksista tämän suhteen että voisi esimerkiksi jättää tällaista sähkön, sähköistä varmen, varmennusta. Tämähän on vissiin komission työohjelmassakin mukana ensi vuodelle ja olisi ihan, tämä olisi myöskin hyvin tärkeää varmasti Euroopan sisämarkkinoiden kannalta. Carvalho. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja pääosastoa näistä tiedoista. Ihan lyhyt kysymys liittyy näihin uusiin varoihin ja infrastruktuureihin, jotka yhdistävät Eurooppaa. Ja sitten nämä painopistealueet ja painopistehankkeet, joista tehdään ehdotuksia ja ehdot osallistumiseen. Meillä on kokemuksia siitä, että tämän tyyppiset hankkeet ovat toimineet huonosti, ainakin Portugalissa. Eli informaatioyhteiskunnan osalta oli laajakaista paketti, johon käytettiin maaseudun kehittämisvaroja, mutta se ei toiminut oikein hyvin. Täytäntöönpano on ollut kovin hidasta, eli meillä pitää olla selkeät ja helpot säännöt ja sitten täytyy miettiä myöskin yhteisrahoitusta, joka välillä on hankalaa löytää. Kiitos. Kollega Ransdorf. Sitten Ransdorf. My question is very simple. Did you... Minun kysymykseni on erittäin hyvin yksinkertainen. Otitteko huomioon tämän ongelman, joka liittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, koska tämä oli ensimmäisen sääntelyn ongelma, eli se, että pk-yritykset voisivat päästä verkkoon ja että ne voisivat työskennellä ja toimia verkossa. Ja tätä ei pystytty hyväksymään parlamentissa tätä ehdotusta, joten minun kysymykseni on se, että tällä kerralla me pystyisimme takaamaan pk-yrityksille sen, että ne pääsevät markkinoille ja verkkoon, koska suuret yritykset estävät niitä työskentelemässä tässä yhteydessä. Kiitoksia vielä Madurelle. Thank you very much. Ah. Oh, sorry. <laughs> I will be very brief. Jos, uh, sim- niin yksinkertaisesti Haluaisin kiittää pääjohtajaa kumpaakin, että tulitte tänne valiokuntaan ja että selititte asioita. Kuten sanoitte, tämä on hyvä hetki kerätä vähän sitä, mitä meille on tulossa syksyllä. Te kumpikin teette hyvän yhteenvedon näistä asioista, joita käsittelemme. Ensinnäkin tämä verkkovierailukysymys. Tätähän jo käsitellään. Ja nämä ovat kysymyksiä, joista vielä keskustelemme tulevina kuukausina. Haluaisin lisätä pari kysymystä tähän hyvin pitkään listaan. Kuten tiedätte, viime viikolla minun ryhmäni teki ehdotuksen päätöslauselmaksi liittyen komission työohjelmaan vuodelle 2012. Ja tässä yhteydessä haluaisin kommentoida kolmesta asiasta, jotka olivat ehdotuksessamme. Ja suoraan sanoen, haluaisimme, että täytäntöönpano olisi parempaa teidän pääosastosanne. Ensinnäkin sähköinen kaupankäynti ja erityisesti alueellistuminen niissä toimissa, joita verkkojen osalta on tehty. Digitaalinen yhteis, yhteismarkkinat vaativat ehdotuksia liittyen sähköisen käppän kautta, esimerkiksi sähköinen allekirjoitus, sähköiset julkiset hankinnat ja niin edelleen, kaikki mikä on tultu esille aikaisemmissa puheenvuoroissa. Mutta jos halutaan vahvistaa kuluttajasuojaa ja luoda samanlaiset ehdot rajat ylittävälle toiminnalle, me haluaisimme, että komissio arvioisi sitä, millä tavalla periaatteessa voidaan ottaa tämä alueellistamiskysymys mukaan verkkokysymyksissä. No sitten ihan lyhyesti vielä haluaisin viitata siihen, että nyt tarvitaan vakaat oikeudelliset puitteet kiireellisesti. Meidän pitäisi nopeammin panna täytäntöön tätä telekom-pakettia. Tällä tavalla voisimme stimuloida investointeja ja hyvin nopeita infrastruktuureita ja palveluita, jotka liittyvät tähän. Meillä pitää olla oikeusvarmuutta ja samalla meillä pitää olla kohtuulliset hinnat kuluttajille. Ja lopuksi, ja kun ajatellaan tulevaisuuden puiteohjelmaa, olisi hyvä, että ICT saisivat enemmän rahoitusta ja että se on tietysti asia, jota meidän ryhmämme tukee ja katsomme, että on tärkeää, että EU on etulinjassa nousevilla markkinoilla esimerkiksi terveyden teknologiassa, ympäristöystävällisessä liikenteessä ja teknologiassa, jotka liittyvät älykkäisiin energiaverkkoihin ja moniin muihin, joista te jo puhuittekin. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla olisi vielä yksi kysymys. Herra jännittävää tässä uudessa ehdotuksessa on tämä uusi rakenne toisessa osassa en nyt ihan ymmärtänyt, miksei tässä voida edetä nopeammin. Tarvitaanko tähän näin paljon aikaa, koska tässä välitasolla pitää myöskin tehdä työtä säännellyin hinnoilla ja siitä en ole koskaan pitänyt. Mutta mielestäni tämä uusi rakennelma on nyt läpimurto ja mitä nopeammin tämä pannaan täytäntöön, sitä parempi. Ja varmaankin tähän nyt on hyviä syitä ja haluaisin kuulla vähän niistä. Thank you, Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille näistä monista kommenteista ja kysymyksistä. Ihan aluksi haluan vastata näihin kysymyksiin, jotka eivät liity roamingiin, eli verkkovierailuun, ja sitten otan yhteen nämä verkkovierailukysymykset. Eli ihan ensimmäisenä kysymys, joka liittyy tästä seitsemänteen ö, puiteohjelmaan ja sen arviointiin. Tämä arvio tehtiin ja sulateltiin ennen kuin minä oli aloitin omassa tehtävässäni. Mutta jos ajattelette Baroson toista kokoonpanoa, niin tässä on oltu erittäin yksityiskohtaisia ää, tutkimuksia ja ei ehkä olla saatu sellaisia tuloksia, joita me ehkä olisimme toivoneet, mutta usein komissaarit ja erityisesti ne, jotka toimivat tässä järjestelmässä, ymmärtävät, nämä erityisesti pienempien yritysten, innovaatio- ja tutkimusyritysten harm, harmin ja tämä on ikään kuin jakaantunut monen osaan. Ja olen varma siitä, että meillä on tukio minun kollegoiltani talousarviopääosastolta ja niin edelleen, ja me pyrimme yksinkertaistamaan tätä järjestelmää erityisesti monivuotisessa rahoitusnäkemissä vuodelle 2020 ideat ovat hyvin selkeästi esillä, mutta itse meillä on ikään kuin avoimet järjestelmät ja pyrimme yhdistämään tämän Eurostar-järjestelmän ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta saisimme tilanteen hyväksi yrityksille. Olen keskustellut paljon näistä asioista viime vuosien aikana ja toivottavasti me olemme tehneet parhaamme, mutta emme ehkä ole tehneet kaikkea, mitä me voisimme tehdä. Ja on joitakin ehdotuksia, jotka on ikään kuin ää, jäänyt huomioimatta. Mukaan lukien tästä talosta tulee ehdotukset. Mitä sitten tulee kysymyksiin tähän allekirjoitukseen? Me pyrimme saamaan tämän e-signature-direktiivin edistymään ja myös tämä e-identity-kysymys, joka vaatii Euroopan laajuista kestävää ratkaisua. Meillä on ollut jonkinlaisia pilottiohjelmia ja tämä visio, jota me nyt pyrimme ehdottamaan, tämä toivottavasti saadaan esille tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä vedetään yhteen ja olemme erittäin tietoisia siitä, että e-identity ja e-signature-hankkeet ovat yhteydessä toisiinsa. Sitten on sellaisia äh, nämä raja-aluekysymykset, jotka otettiin esille, ratkaisu tähän voisi olla se, että ikään kuin mahdollistetaan paremmat mahdollisuudet kuluttajille ja että voitaisiin käyttää paikallista operaattoria raja-alueella ja sitten käytettäisiin roaming-operaattoreita, kun ollaan jossakin muualla. Mutta mitä tulee kolmantisiin maihin, niin kollegani keskustelevat jo tällä hetkellä meidän kumppaniemme kanssa esimerkiksi Venäjän kanssa. Ja tämä interferenssi on Euroopan unionin ulkorajojen ongelma ja myös sillä on yhteys jäsenvaltioihin. Joskus kestää aikaa selvittää tämä asia, mutta kun teemme yhteistyötä, niin saamme varmasti tuloksia. Rova Kavajo kysyi Connecting Europe-hankkeesta. Tässä vaiheessa meillä on sellainen tilanne komission osastolla, että meillä on konsepti ja me teemme ehdotuksia rahasta, jota haluamme käyttää tähän hankkeeseen. Ja mitä tapahtuu sitten seuraavaksi, meidän pitäisi määritellä työnjako, energian, liikenne ja tieto- ja viestintäteknologian välillä. Tieto- ja viestintätekniikka on pienin näistä kolmesta aihealueesta, ja kuinka tämä sitten hallinnoidaan. Me, kuten tekin, olemme oppineet joitakin tästä elvytyssuunnitelmasta ja ajatellaan, että ei voida käyttää rahaa maaseudun kehittämiseen. Ja on erittäin tärkeää, että meillä on oikea tapa edetä ja se, että meillä on tietty infrastruktuuri ja sille rahoitus on erittäin tärkeää, koska sitten voimme luoda uuden verkoston ja myös yksityiselle, yksityiselle alalle ja yleiselle julkiselle alalle. Ja mitä tulee rahoitukseen, me katsomme erittäin innovatiivisia ratkaisuja, pyrimme käyttämään julkista rahaa, alueellisen tukirahastorahaa ja toivottavasti tällä pystymme kattamaan rahoitustarpeet. Mutta nämä ovat hyvin henkilökohtaisia kommentteja. Pyrimme käsittelemään näitä vastauksia sisäisesti. Ja sitten Rova Madurasin kysymys. Ensinnäkin kiitos tuesta. Me tarvitsemme sitä ja me työskentelemme erittäin tiiviisti Kuusen ja Barnierin kanssa. Ja näillä tietyillä alueilla me toivottavasti syksyllä pystymme tuottamaan tällaisen mini-selonteon. Me tutkimme eurooppalaisia kuluja telekom-markkinoilla. Ja tämä aukko, josta puhuitte, sitä pyritään kuromaan umpeen ja pyrimme tutkimaan tätä alueellista lähestymistapaa, kuten te diplomaattisesti sen ilmoisitte. Sitten alkuperäinen kommenttini. Olemme tällä hetkellä alkuvaiheessa. Me valmistelemme hanketta, olemme jäljessä äh, aikataulusta tämän kolmannen paketin täytäntöönpanossa ja meillä ei ole vakaata oikeudellista taustaa, joka tarvitaan Euroopassa, eli tässä tarvitsee tehdä vielä enemmän töitä. Mitä sitten tulee tieto- ja viestintäteknologian alueena, tutkimuksen ja innovaation ja alalla olen samaa mieltä kuin tekin. Eli meillä on kaksi suurta pilaria. Toinen liittyy tähän tieto- ja viestintäteknologian rooliin ja haasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutos ja älykäs energia ja niin edelleen. Tai sitten tieto- ja viestintäteknologia voidaan nähdä ikään kuin teknologia perheenä ja meidän pitäisi käyttää hyväksemme tätä toista näkökulmaa, koska on helpompi puhua esimerkiksi Anopille näistä haasteista, mutta ainoastaan haasteet voidaan, äh, niihin voidaan vastata, jos Euroopassa ollaan eturintamalla tässä tieto- ja viestintäteknologian alalla. Meidän pitää olla erittäin uskollisia tälle tutkimusalalle. No sitten roaming-kysymykset. Ihan aluksi puheenjohtajan kommentit. Komissio on hyvin ekosentrinen, eli kun me päätämme sen, mitä me haluamme tehdä, niin mitä nopeammin toimimme, niin se parempi. Ja sitten me pyrimme komission ja kom, ko, neuvoston ja parlamentin kanssa löytämään kompromissin. Kysymys, joka liittyy tähän tehokkaaseen siirtymävaiheeseen on erittäin herkkä kysymys. Kuten Vesa jo selitti, niin tämä hintakatot roamingille voidaan asettaa ja tähän voidaan käyttää hyvin pientä siirtymäaikakautta. Mutta kun pyritään löytämään rakenteellisia muutoksia, niin tämä riippuu kaikki markkinoista. Eli joka kerta kun kuluttaja kävelee kauppaan ja tekee uuden sopimuksen, niin joka kerta kun he saavat laskun, niin he varmasti kysyvät itseltään, että onko tämä hyvä sopimus. Ja heidän pitää tietää, mikä, mitkä kulut heille koituvat verkkovierailuista ja mitkä ovat hinnat pääasiallisilta operaattoreilta, mutta he tarvitsevat myös tietoa siitä, että mitä muita operaattoreita on olemassa ja minkälaisia sopimuksia niiden kanssa voitaisiin tehdä. Eli tällaista tietoa ei voida antaa yhdessä yössä, mutta me haluaisimme toimia mahdollisimman nopeasti, mutta emme kuitenkaan niin nopeasti, että tämä alkuperäinen toimintatapa koituisi kuluttajien harmiksi. No sitten investointikysymys, joka Kybi ja Ydi esittivät, mikä on yhdis, tai mikä on linkki meidän ehdotuksemme kanssa ja tämän investointimallin kanssa tai niiden välillä. Yksi tärkeä indikaattori on se, että mitä nopeammin pystyisimme levittämään laajakaista yhteyksiä Euroopassa, niin sen parempi. Ja meidän pitäisi päästä tähän tavoitteisiin. Tänään ja huomenna puheita Barroso ja Nelly Cruz puhuvat pääjohtajien kanssa tässä tällä alalla ja teette varmasti yllätys siitä, että minä odottaisin, saa, odotan saavani ää, päätelmiä tämän viikon loppuun mennessä, mutta tämä ei kuitenkaan tarvitse, tarkoita sitä, että pystymme saamaan parempia ää, hyötyjä markkinoilta, koska olemme nähneet, että tässä ei ole lineaarista yhteyttä näiden operaattoreiden etujen kanssa sekä investojen välillä. Eli tässä ei ole minkälaista suhdetta. Meidän pitää olla tietoisia tästä. Tämä ei ole yksi yhteen suhde. Me uskomme siihen, kuten näistä dioista nähtiin, että voimme antamaan, pystymme antamaan parempia sopimuksia tai tarjouksia käyttäjille toisaalta ja toisaalta takaamaan investoinnit. Mutta kuinka nämä kaksi voidaan yhdistää, tämä riippuu volyymista. Tällä hetkellä esimerkiksi Tanskassa 90 prosenttia kotitaloudesta on, neillä on, ne voisivat, tai niillä voisi olla hyvin nopea laajakaista yhteys kotona, mutta monet kuluttajat haluavat edullisempia sopimuksia, koska he eivät vielä saa hyötyjä näistä nopea, nopeista laajakaistoista. Eli tästä puuttuu tietty elementti Euroopasta, ja tämä liittyy tähän e-kauppakysymykseen. Tarvitsemme ikään kuin paremmat markkinat niin kutsutulle seksikkäälle kilpailulle, ja sitten voisimme yhdistää nämä eri haasteet. Mitä sitten tulee näihin verkkovierailuviesteihin, olen samaa mieltä siitä, että onko tämä tekstiviesti sitten se, että tuleeko tekstiviestillä sitten se tieto, että nyt olet verkkovierailupalvelussa vai se, että sinun pitää tulla illalliselle tänään, niin se on eri asia. Eli mitä sitten tulee herra Ramstein kysymykseen. Vesa esitti aikaisemmin tästä asiasta jo yhden dian ja olemme varmoja siitä, että on mahdollista, että paikalliset operaattorit pääsevät tai pystyvät antamaan pääsyn pienille PK-yrityksille verkossa. Eli haluamme tehdä pakolliseksi niille, jotka hallitsevat verkkoa maassa, tehdä er-, erilaisia sopimuksia tiettyjen viikkojen kuluessa. Eli haluamme lisätä mahdollisuuksia pienille operaattoreille saada yleisen katon koko EUn alueella. Jos me pystymme tekemään tämän, niin pystymme varmasti tekemään rakenteellisia muutoksia. Olemmeko sitten menneet tarpeeksi pitkälle tämän pakon ää, äh, saattamisessa loppuun, niin se on sitten jää nähtäväksi. Kiitos. No niin, nyt varmaan voin kaikkien nimissä kiittää pääjohtajaa ja komission edustajaa. Nämä ovat hyvin sekkaperäisiä tietoja, ja nyt tässä on selitetty, miksi on tehty niin, niin kuin on tehty, ja tästä on hyötyä meille tulevaisuudessa. Seuraavana viikkoina ja kuukausina, no ei nyt ehkä viikkoina, mutta ainakin seuraavana kuukausina, olemme vielä enemmän keskenämme tekemisissä ja mietimme näitä konkreettisia hankkeita. Kiitoksia ajastanne ja selityksistänne. Kiitoksia. sir.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 Okay, we can start. No niin, voimmeko aloittaa? Okay, wir müssen am Anfang vielleicht einen kleinen... Aluksi ehkä pieni testaus, eli testaamme äänestyslaitteet, jos teille sopii. Eli pieni koeäänestys ensin. Ja kyseessä on kyllä vai ei. Sulle päätämme kokouksen ja lähdemme saman tien lomalle. Eli vastatkaa, äänestäkää kyllä tai ei. Okei, okay, vote is closed. Äänestys päättyy. Ja tulos on noin mikään kovin suuri yllätys. No niin, onko kaikki selvää? Eli voimme aloittaa. Ensin Fordin mietintö öljyn ja kaasun poraustoiminnan turvallisuus avomerellä. Tämä on aika monimutkainen kysymys. Teillä on äänestyslistat ja nyt lähdetään. Tarkistus 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 ja 40 ovat identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41. Tarkistus 41. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tämä meni vähän nopeasti. Eli meillä on vähän ongelmia, koska meidän täytyy hylätä tiettyjä tarkistuksia, koska emme ole vastuuvaliokunta ja se vaikeuttaa asioita. Eli 30, 43 vielä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kiitos. 44 äänet. Ei kun ei. Kompromissi kakkonen äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten työllisyysvaliokunnan kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan vitonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi vitonen, äänet puolesta. Ajo. Tarkistus 57 ensin. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi vitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa äänet puolesta Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Demareilla yksi ääni liikaa. Tämä on aika uutta. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta, e, ei kun ei se raukea. 64 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 66. Niin, kun se raukeaa. 67 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 68 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 72 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 73 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 74 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6a äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kahdeksan, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 90 hänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 91 hänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 hänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 ja ympäristövalikunnan 14 ovat identtisiä ja niihin liittyy suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 ja ympäristövaliokunnan 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yhdeksän äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Oikeudellisten asioiden valiokunnan 7 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 113 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 ja ympäristövaliokunnan 20 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ympäristövaliokunnan 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Siis toinen osa sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata kolmekymmentäkolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 lisäyksenä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 15 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 kahdessa osassa ensimmäinen osa aine puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ympäristö 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No sitten, voimmeko äänestää lopusta yhdessä 30 asti? Eli siis 23-30, kaikki, ai ei käy. Siis missä on nyt ongelma?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 vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 ja 4 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten työllisyysvalikunnan ykkönen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kutonen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Envi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, se oli siinä. Sitten loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeä tulos. Ja onnittelut Fordille. Tulos on yksiselitteinen, mutta ei, asia ei kuitenkaan ollut mitenkään yksinkertainen. Tämä oli monien äänestysten ja monien monimutkaisten menettelyiden muiden valiokuntien kanssa – niin onko sinulla jotain sanottavaa? No ihan lyhyesti. Haluaisin vain kiittää kollegoja muita, muista ryhmistä, koska kuten näette, me olemme tehneet hyvin paljon töitä ennen näitä tarkistusten jättämisen määräaikaa, joten kiitos erittäin paljon kaikille jäsenille muista ryhmistä, jotka työskentelivät lujasti tämän asian parissa. Kiitos. Ja, No niin, kiitoksia. Sitten Chachimakakisen mietintö, energiamarkkinoiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys. Tässä on kyseessä kompromisteksti, ja meidän täytyy ilmeisesti äänestää sähköisesti. Okay. Also, wir können jetzt drei Einzelabstimmungen. Eli meillä on kolme äänestystä voimme hoitaa sen yhdessä. Siitä on helpompaa. Eli äänestämme sähköisesti kaikista kolmesta päätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvä tulos. Onnittelut. Kaikkea hyvää. Ja sitten jatkamme. Seuraavaksi Shimanskin lausunto. Julkisten hankintojen uudistaminen. Ensimmäinen kompromissi yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta tarkistamme 11. Eli tarkistus 11, sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeästi, selkeästi hylätty. Sitten 14 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 kolmasosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tarkistetaan kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26, 27 ja 28 identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 ai, tarkistamme. Eli 26, 27, 28 tarkistamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nippanappa hylätty. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Ai 29 tarkistetaan. 29 koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Vielä tiukempi tulos. 30 äänet puolesta, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 42 osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä. Ensimmäinen osa, koneäänestys alkaa. Siis tarkistus 40, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32, kahdessa osa ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa raukeaa, eli toinen osa äänet puolesta vastaan Tarkistan tämä. Siis toinen osa. Koneäänestys alkaa. EPPllä yksi ääni liikaa. Eikö ole? Hylätty. Kompromissi viisi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta. 39 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 39. Äänestys alkaa. EPPllä taas yksi ääni liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy hylätty. 41. Ensimmäinen osa. Ei tarkistu 41 ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 42 äänet puolesta. Vastaan Täytyy tarkistaa. 42 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40 45 raukeaa. 46 raukeaa. Eli 49 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1 äänet puolesta. Ai 49 tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus yksi äänet puolesta vastaan. Eli siis tarkistus yksi äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Shimanskille. Tähänkin saatiin myönteinen lopputulos. Sitten viimeinen äänestys. Euroopan unionin poliittinen lähestymistapa ITUn järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa. Eli äänestämme kaikista tarkistuksista yhdessä äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu teksti. Tämä äänestys hoidetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia tästäkin tuloksesta. Sitten jatkamme työtä tästä. Äänestys on näin ollen päättynyt. Kiitoksia. Seuraavaksi täällä on Puolan varapääministeri, mutta hän ei vielä ole paikalla. Hyvät kollegat, ilmeisesti Puolan ministeri ei tule ennen 11, tai ehkä hän tulee vähän myöhemmin vielä, eli puolelta 12, eli pidämme nyt tauon puoli 12 asti Eli sihteeristö sanoo, että ministeri on täällä noin puoli 12 maissa. Niin, eli nyt pidämme tauon ja jatkamme puoli 12. On turha nyt yrittää täällä haskata aikaa. Eli käykää kahvilla tai käykää pakkaamassa matkalaukkujanne.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 Okei, okay. ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa takaisin kokouksen pikkutauon jälkeen. Paikalla on Pavlak, puheenjohtajavaltion Puolan varapääministeri ja talousministeri. Ja hän on meille erittäin merkityksellinen ja hän nyt Puolan peijikauden aluksi on tullut tänne valiokuntaan. Täällä on muitakin kollegoita vieraina tänään. Ja viime viikkoina eri yhteyksissä olemme keskustelleet Pavlakin ja Puolan hallituksen muiden edustajien kanssa. Me kävimme Puolassa vierailulla. Se oli hieno vierailu, hyvin järjestetty ja siellä oli paljon mielenkiintoista tietoa kaikille läsnäolijoille. Ja tähän päätän alustukseni. Ja ministeri Pavlak, pyytäisin, että pidät pidätte lyhyen alustuksen, esitätte vähän ajatuksianne ja sitten kollegat voivat esittää teille kysymyksiä. Muistuttaisin, että puolelta pitää päättää, koska täällä Euroopan parlamentissa meidän täytyy vähän muistaa myöskin tulkkeja. Ja eilen mentiin vähän yli aikataulun, joten tänään pidämme aikataulusta kiinni. Eli kiitoksia kovasti ja tervetuloa. Szanowne panie, szanowni panowie. E, e, e, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin iloinen siitä, että saan tavata teitä ja olen iloinen siitä, että voimme keskustella energiakysymyksistä ja myös teollisuuskysymyksistä. Toivottavasti Puolan puheenjohtajakaudesta tulee oikein hedelmällinen EUlle ja Puolalle. Tiedän, että muut ministerit, jotka vastaavat Euroopan tutkimusalueesta ja mm, Puolan ministeri, tiede- ja korkeakouluministeri Kudrička ja Drabacik, infrastruktuuriministeri ja myös herra Miller on meidän sisäministerimme edustaja Minä haluaisin kuvailla teille teollisuus- ja energiapolitiikkaa Puolassa. Mitä tulee Puolan puheenjohtajakauteen, niin ehdotamme, että keskittyisimme kolmeen alueeseen, eli Euroopan integroiminen. Tämä on yksi ehkä tärkeimmistä alueista, eli siis kasvun lähteenä. Ja toinen prioriteetti on turvallinen Eurooppa ruoan, energian ja puolustuksen osalta. Ja sitten kolmas aihealue on se, miten Eurooppaa avataan muuhun maailmaan nähden. Talousministeri vastaa kaikista näistä kolmesta alueesta ja tänään keskitymme teollisuus- ja energiapolitiikkaan. Ja alkuun haluaisin sanoa muut, muutaman sanan energiapolitiikasta. Tämähän on osa turvallisempaa Eurooppaa, tätä osakokonaisuutta. Ja tässä haluaisin erityisesti keskittyä ulkoulottuvuuteen tässä. Yksi tärkeimmistä askelista, kun luodaan turvallisempaa Eurooppaa, on se, että luodaan vakaa pohja tälle energiapolitiikan ulkoulottuvuudelle. Eli löydetään oikeanlaiset välineet tätä varten. Eurooppa ja ne maat, jotka ovat tärkeimpiä energiantuottajia ja sitten myös kuluttajat ja kauttakulkuvaltiot, niin tässä mielessä Eurooppa voisi toimia varmaan tehokkaammin. Ja siksi sellaiset toimenpiteet, joilla voidaan vahvistaa tätä ulkosuhdedimensiota, niin voivat vain hyödyttää EUta. Eli tämä kansainvälinen ulottuvuus. Ja näin voidaan myös parantaa tietysti edellytyksiä talouskasvulle ja mittakaavaeduille. Jos halutaan energiapolitiikan ulkosuhdeulottuvuutta vahvistaa, niin ehdotammekin, että neuvostossa mietittäisiin kahta mekanismia. Ensinnäkin tästä koordinaatiomekanismia, joka käsittelisi sitä, miten voidaan yksinkertaistaa näitä EU-toimijoiden jäsenvaltioiden kantoja energiapolitiikan osalta. Ja sitten toisekseen tällainen solidarisuus, miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden asemia, se on kahdenvälisiä ongelmia. Ja sitten seuraava kysymys omalla puheenjohtajakaudellamme koskee tämän ulkosuhdeulottuvuuden ohella sitä, miten voidaan parantaa tätä EUn säännöstön noudattamista muissa maissa. Ja erityisesti haluaisimme edistää EUn säännöstön noudattamista naapurimaissamme, niin että nämäkin ratifioisivat meidän energiaperuskirjamme ja että se huomioitaisiin maailmanlaajuisesti. Olisi tärkeää, että käytämme samoja mekanismeja ja samoja järjestelmiä operaatiossa. Näin olisi helpompaa sitten olla yhteydessä kumppaneihin. Ja sitten ulkosuhde energiapolitiikastahan keskustellaan lokakuussa LTE-neuvostossa Rotslafin kaupungissa. Sitten toinen alue, joka liittyy energiaan, koskee energiatehokkuutta. Tämähän on varsin tärkeä kysymys ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä meidän kaudellamme tältä osin tulee olemaan energiatehokkuusdirektiivi kovasti on ponnisteltu sen suhteen, että miten päästään tai 20 prosentin tavoitteeseen energiatehokkuuden parantamiseksi. Ja tämänhetkiset komission arviot näyttäisivät siltä, että EU-ssa päästäisiin vain, vain puoleen tuosta tavoitteesta. Ja jos halutaan täysin noudattaa tätä tavoitetta, niin silloin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin rakennusalalla, liikenteessä, varusteiden osalta, ja energiajärjestelmissä ja tulemme rohkaisemaan jäsenvaltiota ryhtymään tavallisiin toimenpiteisiin ja mm, ehkä kaikkien kunnianhimoisin aikataulu tämän energiatehokkuusdirektiivin osalta on sellainen, että haluaisimme jo syksyllä hyväksyä tästä ministerineuvostossa edistyskertomuksen. Ja sitten toinen asia koskee EUn ja USAn välistä Energy Star-sopimusta ja haluaisimmekin kaudellamme valmistella tuon uuden sopimuksen amerikkalaisten kanssa. Ja meidän kaudellamme komissio tulee antamaan neuvostolle esitykset päätöksestä, jolla ratifioitaisiin uusi sopimus ja myöskin tällainen äh, luonnosasetukseksi sen toimeenpanosta. Ja haluaisimmekin saada vähän tasapainoa toimielinten välille tällä alalla ja sen takia 24.11. neuvoston ministerinässä kokouksessa tullaan kertomaan edistyksestä tällä alalla. Ja toinen kysymys koskee energiainfrastruktuuria. Tämä koskee sitä, miten voidaan kehittää ja rakentaa energiainfrastruktuuria. Tämä on yksi näistä neljästä energiapolitiikan alasta EU:ssa. ssa ja tässä tulemme tukemaan komission lainsäädäntöhankkeita syksyllä. Ja toinen aihe on tärkeä ja se koskee tätä EU 2050 energian etenemissuunnitelmaa, jossa kaavaillaan energiapolitiikkaa EU:hun ja neuvostossa tullaan siis käsittelemään tätä asiaa meidän puheenjohtajakaudellamme. Ja nämä toimenpiteet, joihin ryhdytään mm, energian päästö tavoitteiden vähentämisessä, niin tulee tietysti sitten tapahtuvan yhdessä tarkempien kumppaneiden kanssa. Ilman heitä tämä ei ole mahdollista, joten haluaisimme keskustella erilaisten politiikan vaikutuksesta, energiapolitiikan ja muiden politiikan vaikutuksesta kilpailukyvyllemme. Ja toinen alue on sitten vielä tämä REMIT-asetus, joka siis kehittyy koskee energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä. Ja siinä on siis kyse siitä, miten energiamarkkinat voisivat toimia paremmin. Ja seuraava aihe on sitten öljyn ja kaasun poraushankkeita. Tässä haluaisimme saada mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja ympäristön suojelun tason myöskin niille ihmisille, jotka tosiaan toimivat tällä sektorilla ja omassa äh, mietinnössänne olette sanoneet, että EU pitäisi tarkentaa näitä periaatteita, joilla työterveys ja turvallisuus tapan tällä alalla. Niiden puitteiden mukaisesti, jotka hyvä on hyväksytty EU:ssa. Ja sitten haluaisin sanoa muutaman sanan vielä ydinvoimasta. Mitä tulee ydinvoimaan, niin puheenjohtajavaltio aloittaa työn Euratom-direktiivin äh, parissa – Siinä ovat kaikkein tärkeimmät standardit, jotka koskevat työntekijöiden suojaamista säteilyltä. Ja tässä haluaisimme myöskin saada aikaiseksi stressitestit. Ja haluaisimme saada aikaiseksi yhteisen lähestymistavan turvallisuuskysymyksiin, ei pelkästään ESOS, vaan myöskin naapurialueella. Eli korkeimmat mahdolliset turvallisuusstandardit olisivat sitten myöskin voimassa heti EUn lähinaapurustossa. Ja sitten energiakysymyksestä vielä haluaisin kertoa, että haluaisimme muuttaa vähän retoriikkaa EU-ssa. Uskomme, että ei pitäisi pelkästään keskittyä vähähiiliseen talouteen, vaan pitäisi paremminkin puhua vähän päästöisestä e, energiasta. Tämä, tähän suuntaan haluaisin tätä retoriikkaa vähän muuttaa. Eli kyseessä ovat sellaiset ratkaisut, joissa voitaisiin hyödyntää niitä tilaisuuksia, joita meillä on edessämme, koska jos puhutaan vain hiilisestä taloudesta, niin silloin puhutaan hiilestä, mutta jos puhumme vähän päästöisestä, niin se lähestymistapa on kattavampi, eli puhutaan päästöistä ja energiatehokkuudesta myöskin. Ja silloin voitaisiin keskittyä sellaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan parantaa energian käyttöä, parempaa käyttöä. Eli jos puhutaan vaikka lämmöntuotannosta, niin sitten lämpöpumppuja voidaan käyttää energian tuottamiseksi kaasusta. Jos nyt energiatehokkuus on 50 prosenttia, niin silloin voidaan käyttää kaksi kertaa niin paljon tätä lämpöä kuin jos verrataan tämän kaasun polttoa perinteisestä uunissa. Eli tällaiset lämpöpumput tuottavat sähköä. Ja tämä voisi olla varsin tärkeä tekijä, jos Halutaan pitää työpaikat ja kilpailukyvystämme kiinni. Eli meidän mallimme oli siis se, että keskitytään nimenomaan vähän päästöisen talouteen. Ja tässä yhteydessä haluaisin kertoa teille, että olemme ryhtymässä yhteistyöhön eh, teollisuuden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja aika äskettäin Puolassa kuulimme uudesta Maailmanpankin raportista, joka käsitteli sitä, miten Puolan taloutta voidaan muuntaa vähäpäästöiseen, vähäpäästöisen talouden suuntaan. Ja tämä raportti oli aika tärkeä, koska siinä on myöskin vinkkejä sen suhteen, miten voidaan muuntaa taloutta vähäpäästöiseksi ja samalla kuitenkin pitää kiinni kilpailukyvystä. Ja mitä tulee energiapolitiikkaan, niin haluaisimme anteeksi, teollisuuspolitiikkaan, niin mm, haluaisimme edistää 2020-strategiaa ja silloin tärkeimpiä ovat nämä lippulaivahankkeet, niin kuin integroitu teollisuuspolitiikka globalisaation aikakaudella, EUn innovaatiot ja resurssitehokas Eurooppa sekä etenemissuunnitelma energia, anteeksi, resurssitehokasta Eurooppaa varten. Ja nämä tulevat olemaan myöskin aiheena epävirallisissa ministeritapaamisissa eh, kilpailukykyministerin kesken, kun käsitellään teollisuuskysymyksiä. Tämä mm, tapaaminen pidettiin Sopotin kaupungissa 21.22. heinäkuuta. Ja haluaisin korostaa sitä, että meidän tavoitteemme on keskittää tätä teollisuuspolitiikkaa Euroopassa. Eli kun puhutaan kaikista näistä yksittäisistä aloista, niin silloin pitäisi aina ottaa huomioon kilpailukyky, koska jos kriisistä nyt on jotain opittu, niin ainakin se, että meidän, kun meillä on tuotantoa ja työpaikkoja, niin silloin voimme myös nauttia talouskasvusta. Ja silloin siis kyseessä on nimenomaan kilpailukyvyn suojelu ja työpaikkojen suojelu. Ja sitten muita toimia Puolan puheenjohtajakaudella 29. ja 30. Äh, syyskuuta kilpailukyky ministerineuvostossa, niin keskustelun jälkeen koitetaan sitten hyväksyä yhdennetyt äh, johtopäätökset Euroopan talouden kilpailukyvystä ja nämä aloitteet äh, tullaan viimeistelemään ja keskustellaan lippulaivahankkeesta, miten voidaan parantaa ja tehostaa teollisuuspolitiikkaa Euroopan unionissa. Tietenkin kaikki riippuu siitä, saadaanko komissiolta ehdotukset ajoissa, mutta on aika ilmeistä, että johtopäätösten ja päätelmien valmistelu voitaisiin valmistella tuossa lokakuulla ja varmastikin kun meillä on lokakuussa myöskin parlamenttivaalit, niin meidän puheenjohtajakaudestamme tulee varmasti aika kenkkinen, jos ei nyt ihan Mission Impossible, mutta tässähän on tietysti vielä lomatkin tulossa, tosin ei meillä kylläkään, koska pääministeri on ilmoittanut, että tänä vuonna ei kesälomia pidetä. No, vaalit ovat tulossa, mutta kuitenkin syyskuussa palataan normaalin äh, päiväjärjestykseen ja toivottavasti sitten äh, syyskuussa saadaan paljon aikaiseksi läpimurtoja. Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kuulijat, niin me todella luotamme teidän tukeenne ja yhteistyöhönne ja kokemuksenne, koska te teette töitä tällä alalla jatkuvasti. Ja käy, käsittelette näitä kysymyksiä jatkuvasti ja Euroopan lainsäädäntöä. Ja tässä mielessä teidän kokemuksenne on tärkeä. Haluaisimme hyödyntää teidän apuanne ja yhteistyötänne ja toivomme, että meidän puheenjohtajakaudellamme saadaan sitten vähän lisää vauhtia äh, Euroopan talouden kehittämiseen. Kiitoksia, herra ministeri. Jos olette ahkeria tänä vuonna, Joskus ahkeruus johtaa myöskin palkintoon. Mutta nyt haluaisin antaa teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Täällä on nyt aika vähän aikaa, eli olisi hyvä, jos voisitte esittää kysymyksenne parissa minuutissa. Käynnistämme kellon, koska haluaisimme Pavlakilta vielä, vielä vastauksia. Siihen tarvitaan aikaa. Ensimmäisenä Vevä. Monsieur le ministre. Niin, arvoisa ministeri, tervetuloa ja onneksi olkoon tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Minä luulen, että aivan kuin tekin, niin se, että painotetaan energiapolitiikkaa ja erityisesti energiatehokkuutta on erittäin tärkeää. Meillä on hyvin vähän aikaa, joten haluaisin ottaa esille vain yhden asian. Tämä liittyy ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt, eli se, että he rahoittavat GMES-hanketta tämän uuden 2014-2020 rahoituskauden aikana. Tämä on ristiriitaista Euroopan unionin tavoitteiden kanssa erityisesti luon ympäristönsuojelun ja turvallisuuden alalla. Tämä GMES-ohjelma lakkautettiin, koska se ei sen... koska ei ollut rahoitusta. Ja sitten käytettiin yksityisiä ja julkisia investointeja, jotka saivat aikaiseksi kolmen miljardin euron rahoituksen. Ja sitten tämä rahoitettiin Euroopan unionin budjetista ja osa niistä Euroopan viraston, erityisviraston ESAN budjetista. Eli mitä te aiotte tehdä, jotta tämä avaruusohjelma, joka on erittäin tärkeä meidän ympäristömme suojelun puolesta, niin kuinka aiotte taata, että tämä ohjelma saadaan jatkumaan? Kiitos. Sitten Ministre. Kiitoksia. Kaksi kysymystä, ministeri. Ensinnäkin mietinnöt äänestettiin muutama kuukausi sitten Euroopan teollisuuspolitiikkaa ja saksalainen kollega Lange oli esittelijä. Eli mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin säilyttää perinteiset teollisuuden työpaikat Euroopassa? Me tarvitsemme hyvin konkreettisia ehdotuksia. Toiseksi te puhuitte tietysti energiapolitiikasta, te puhuitte hiilidioksidipäästöistä ja että meidän pitää tuottaa enemmän energiaa, että meidän täytyy käyttää enemmän hiilivoimaloita – ja miten ne voidaan tehdä puhtaiksi käyttämällä hiilidioksidin säilyntäteknologiaa. Ja me tiedämme, että teknologia on jo olemassa EU:ssa ja että sitä voidaan soveltaa tehokkaasti. Ja olisi hyvä, että Puola todellakin edistäisi mahdollisuuksia kehittää todellista hiilidioksidin varastointiteknologiaa. Danke sehr, Frau Eck. Eck. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri. Tervetuloa parlamenttiin. Olen täällä. Täällä keskellä. Kiitos. energia-alan etenemissuunnitelmasta. Olen hieman huolissani erityisesti viimeisen ympäristöneuvoston jälkeen. Komissaari Hedekoon keskus Teli Etelä-Afrikassa joulukuussa ja me tarvitsemme foorumin, jolla hän voi työskennellä ja tämä on erittäin huolestuttavaa, koska tämä selonteko on kilpailukyvystä ja energiatehokkuudesta ja tämä on juuri ne, tämä ovat juuri ne painopistealueet, jotka itse mainitsitte ja me tarvitsemme että hyviä työolosuhteita tämän asian edistämiseksi. Sitten resurssitehokkuudesta. Voisitteko puhua tästä hieman lisää ja kertoa, että kuinka aiotte toimittaa tämän työn. Ja sitten ihan lopuksi pieni neuvo. Minä toivon, että te näissä trilogiakeskusteluissa painotatte avoin, avoimesti sitä, että me saisimme loppuun nämä asiat, joista me keskustelemme. Kiitos. Kiitoksia sitten Rivasi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Me kävimme Puolassa teollisuusvaliokunnan valtuuskunnan kanssa. Ja te puhuitte energiastrategiasta, joka olisi hiilistä. Mutta samalla teillä on paljon hiiltä ja haluatte kehittää energiaa, joka pohjautuu joka kuhetui liuskekaasuun. Ja tämä kaasuhan aiheuttaa paljon päästöjä enemmän kuin hiili. Eli ristiriita vaatii nyt vastausta. No sitten, millaisia takeita te voitte antaa kansalaisille, joiden pohjavedet saastuvat? Puolassa on annettu yli 80 lupaa ja mahdollisuuksia on saastuttaa pohjavesiä, eli kuka maksaa, kuka puhdistaa nämä pohjavedet ja mihin varotoimenpiteisiin aiotte ryhtyä. Szymanski. Szymanski. Kiitoksia. Tervetuloa, hyvä ministeri, tänne parlamenttiin. Mukava tavata teitä. Ja kaikki, mistä puhuitte, niin oli varsin tärkeää tässä valiokunnassa. Teillä on hyviä kumppaneita, kun haluatte panna täytäntöön suunnitelmia. Nyt olemme juuri äänestäneet ja Remitissä esimerkiksi oli kyse siitä, että tämä asiakirja saadaan hyväksyttyä ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten pari konkreettista kysymystä. Eilen luin jotain sellaista, että Puolan hallitus on kaasun esikuvavertailun osalta niin ottanut tavoitteita hiilidioksidipäästöjen suhteen ja tämä on tietysti tärkeä kysymys ja siinä mielessä niin jos ajatellaan hiilidioksidimarkkinoita, niin tämä jako ei ole kaikkien maiden välillä ihan oikeudenmukainen Keski- ja Itä-Euroopan välillä. Oletteko jotenkin jo lähteneet tätä argumentointia viemään eteenpäin tuota päätöstä vastaan? Sitten Brezina. Děkuji za slovo. Já bych se pana e, ministra, kterému... Kiitoksia, ministeri. Toivotan teille paljon menestystä puolen puheenjohtajuuskaudella. No sitten lainsäädäntökysymyksiä, jotka liittyvät ydinvoimaan. Ja mehän tiedämme, että meillä on neuvostossa päätetty puitohjelma, mutta siinä on muitakin osia. Esimerkiksi osallistuminen näihin hankkeisiin ja haluaisin tietää, mikä on Puolan kanta tähän asiaan ja sen loppuun saattamiseen, koska tähän liittyy hyvin kirjallisia kysymyksiä ydinvoimatutkimuksen ja fuusioreaktion rahoitukseen liittyen ja niin edelleen. Ja tähän vaaditaan, että lainsäädäntöehdotukset saadaan päätökseen jo puolen peijikaudella. Kiitos. Kiitoksia sitten Girek. Dziękuję bardzo. Ja mam e, kilka pytań, ale ograniczę się tylko do jednego. Pani... Kiitos. Minä haluan esittää vain yhden kysymyksen. Insinöörinä te yritätte yritätte olla mahdollisimman järkevä, kun puhutaan energiatehokkuudesta. Te puhuitte päästöistä. Kuinka te näette mahdollisuudet muuttaa energiapakettia tai muutetun energiapaketin mahdollisuuksia? Ja tässä en viittaa niihin kollegoihin, jotka puhuivat tästä asiasta. Tämän asian, joka on jo todistettu. Tämä hiili päästöjen varastointi. Kuinka te näette tämän asian ja onko mahdollista käyttää tätä, muuttaa tätä energiapakettia? Kiitos. Kiitokset, Thank you, President. Eh, kiitos. Eh, puheenjohtaja, mukava, että ministeri olette täällä paikalla tänään ja kerrotte näistä asioista pari kysymystä. Yksi jatkokysymys, joka koski tuota hiilidioksidin varastointia. Eli tämä hiilidioksidin säilöntähän olisi oikein tärkeä ilmastonmuutoksen kannalta lyhyellä aikavälillä, niin ilman tätä varastointitekniikkaa niin tulee olemaan vaikea päästä sitoumuksiin. Varsinkin siksi, että hiilin käyttö lisääntyy ja tekniikka on olemassa jo ainakin pilottitasolla. EU rahoittaa seitsemää laajaa hanketta. Ne ovat vasta demonstraatiovaiheessa, mutta kuitenkin yksi näistä hankkeista on Puolassa. Ja tiedämme, että nämä projektit ovat olleet vaikeuksissa, erityisesti yhteisrahoituksen takia – ja hallintavaikeuksien takia, joten aiotteko valtiona jotenkin vauhdittaa tätä elvytyssuunnitelman mukaista hanketta, niin että päästäisiin demonstraatiovaiheeseen näissä hankkeissa. Sitten toiseksi energiatekus rakennuksissa olemassa olevien rakennusten energiatekus on valtava ongelma Euroopassa ja myös Puolassa. Ja tässä erityinen ongelma on myös sellainen arkkitehtuuri, joka toimisi. Näitä sääntöjä on vaikea noudattaa niiden monimutkaisuuden takia, joten äh, voitaisiinko tosiaan jo olemassa olevien rakennusten ähm, jälkikäteisasennuksia lähteä parantamaan Euroopassa. Kiitoksia. Sitten hyvää. Dziękuję bardzo. Witam pana premiera. Kiitoksia ja tervetuloa pääministeri. On hienoa, että olette tänään vieraanamme ja että esittelitte Puolan puheenjohtajakauden painopistealueita. Tämä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma. Te puhuitte uudesta energiatehokkuussääntelystä, REMIT-asetuksesta ja myöskin direktiivistä, joka liittyy ydin voimaalan alan korkean turvallisuuteen. Ja nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, mutta Euroopassa meillä on tiettyä interferenssiä ja erilaisia kantoja sen suhteen, miten energiasekoitus pitäisi muodostaa ja miten sitä pitäisi uudistaa niin, että kaikki hyötyisivät siitä. Ja mitä ehdottaisitte Puolalle? Pohjautuuko se ydinvoimaan ja edistättekö ydinvoimaa Puolan energiasekoituksessa ja harkitsetteko neuvostossa, miten yksittäisiä jäsenvaltioita voitaisiin auttaa. Monet jäsenvaltiot jäädyttivät ydinvoimahankkeensa ja mehän tiedämme, että monissa maissa ei olla valmiita selviämään hankkeista, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Eli tämä on nyt ongelma, miten tämä energiasekoitus muodostetaan sekä Euroopan tasolla että yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, taip pat e, noriu pasveikinti atvykus čia. kiitoksia. Ja kiitos myös ministerille siitä, että tulitte paikalle. Ymmärrän tietysti, että teillä on tiukka aikataulu ja tosiaan teidän ohjelmanne on varsin kunnianhimoinen ja varmasti ohjelman täytäntöönpano tulee sitten omalta osaltaan tuomaan meille parempaa huomista Eurooppaan. Olisin mielelläni kuullut vähän tarkemmin kavalionne PK-yritysten osalta ja teidän hankkeestanne näiltä osin, koska monet jäsenvaltiot eivät ollenkaan kiinnitä huomiota näihin. Eli aiotteko te tehdä jotain näiltä osin? Ja sitten toinen kysymys patentit, niin monen vuoden ajan ei ole löytynyt mitään ratkaisua. Ja haluaisitte nyt viedä tämän tutkimusohjelman päätökseen, tietysti näin varmasti innovaatiota voidaan sitten edistää omalta osaltaan. Ja sitten vielä kolmas kysymys, niin standardoinnin osalta, siis standardit, ja niin, että voidaan poistaa esteet sisämarkkinoilla tavaroiden vapaalta liikkuvuudelta. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Sitten tosiaan energiapolitiikasta, niin että pitäisi löytää myöskin kahdenvälisiä ratkaisuja. Eli mitä sillä oikein tarkoitatte, koska meidän strategiammehan enemmänkin perustuu siihen, että EU unionina, unionina miettii tätä energiautokysymystä ja tässä ei saisi tulla kyseeseen mitkään poliittiset motiivit. Kiitoksia vielä Grübsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että nimeni on hankala, mutta, mutta äänettä sen aina vain paremmin. Arvoisa pääministeri, Olen iloinen siitä, että olette nyt käymässä tällä valiokunnassa ja esittelette Puolan puheenjohtajuuskauden painopistealueita aloilla, jotka ovat kiinnostavia tässä valiokunnassa. Ja kysyisin, mitä mieltä olette seuraavasta asiasta? Naapurivaltion Saksan päätös jäädyttää ydinvoimaohjelma – vuoteen 2022 mennessä. Ja tämä on noin neljännes energiasta, joka, jota Saksassa tuotetaan. Tähän liittyy nyt muutamia kysymyksiä. Mitä tämä merkitsee energiakysymyksille Euroopan unionissa kokonaisuudessaan? Mitä mieltä olette tästä ohjelmasta ja miten se tulee vaikuttamaan uuteen energiasekoitukseen EU:ssa. Meillä on kunnianhimoisia uudistuviin energialähteisiin liittyviä suunnitelmia, mutta Saksan tekemä päätös kuitenkin herättää vähän epäilyksiä ja kysymyksiä, kun ajatellaan erilaisia energialähteitä. Katsotteko, että tämä lisää laadukkuutta, kun ajatellaan vaikka puhdasta hiiliteknologiaa, ja katsotteko, että tämä päätös saattaa vaikuttaa siihen, miten liuskekaasua louhitaan Euroopassa. Tämäkin saattaa olla vahingollista pohjavesille. Ja Puolassa on nyt uusia laitoksia, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin energialähteisiin, esimerkiksi metaaniin. Metaanilaitos nähtiin hiljattain Puolassa. Katsotteko, että nämä uudet teknologiat, kun kaasua saadaan hiilivarastoista, uskotteko, että tässä voidaan edetä Puolassa? Kiitoksia ja sitten varapääministeri saa vielä puheenvuoron. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie, Panowie. E, e, Kiitoksia puheenjohtaja. naiset herrat. Tässäpä tuli äh, monenlaisia kysymyksiä ja heti alkuun haluaisin esittää sellaisen yleisen kommentin, joka koskee energiapolitiikkaa, mutta myös teollisuuspolitiikkaa. On varsin tärkeää, että mietimme vähän näitä yleisiä puitteita ja laadimme niitä oikeaan suuntaan. Jos nämä yleiset periaatteet sovitaan oikein, niin sitten yksityiskohdatkin ratkeavat. Täytyy myös muistaa, että toissijaisuusperiaate tai äh, läheisyysperiaate on varsin tärkeä ja yksi kysymys, joka liittyy moniin aloihin ja tekniikan ja standardeihin, niin varmasti voisimme edetä nopeammin, jos äh, meillä olisi asetuksia, jotka soveltuisivat EU-hun, niin silloin sovellettaisiin joka paikassa samoja standardeja, mutta muut kysymykset ovat sitten hankalampia kulttuurin kannalta. Silloin ehkä direktiivi on parempi ratkaisu, mutta kuitenkin tärkeää on säännellä asetuksilla näitä peruskysymyksiä niin, että kaikki noudatamme samoja sääntöjä. Ja yksi erityinen esimerkki on tämä energiapaketti, eli meidän on mahdollista säätää myös siirtymäkausista. Tässä on esimerkiksi artikla 10, jota on sovellettu jo monta vuotta. 2008 sovittiin sellaisesta säännöksestä, että poikkeukset voivat koskea sellaisia laitoksia, joissa, joita ollaan fyysisesti käynnistämässä. Tämä oli siis 2008 ja 2011, niin komission ohjeistuksissa on löytynyt uusia säännöksiä samasta aiheesta ja nämä koskivat sitten taas sellaisia investointia, jotka oli jo käynnistetty ja kukaan ei tiedä, että miten näitä pitäisi sitten tulkita ja varsinkin suhteessa vuoteen 2008. Ja yrittäjät eivät sitten ryhdy mihinkään toimiin, eivätkä investointiin, kun ei ole lainsäädännöllistä selvyyttä tuon asetuksen soveltamisesta tai tulkinnasta. Ja sen takia haluaisimmekin kiinnittää huomiota ne käytännön vaikeuksiin. Eli jos muutamme esimerkiksi laitosten tehokkuutta, kun kyseessä on vaikka sähkön tuotanto, vaikka 30-350 prosenttiin, niin sitten että yhtäältä tietysti päästöjäkin voidaan vähentää, mutta jos haluamme päästä tällaiseen muutokseen, niin silloin tarvitaan lainsäädännöllistä selkeyttä. Jos halutaan ryhtyä tämän tyyppisiin projekteihin, niin sillä silloin periaatteelliset kysymykset pitää ratkaista. Ja sitten eräs jäsen kysyi avaruuspolitiikasta ja tässä yksi Puolan tavoitteista. No tietystikin kaikki riippuu siitä, että milloin ja miten komissio julkistaa esityksensä, mutta neuvostossa olisi tarkoitus keskustella komission esityksestä ja kaikkien jäsenvaltioiden intressit tulee ottaa hyömioon ja analysoida kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä sitten keskustelussa, jotka siirtyvät sitten Tanskan kaudelle. Ja voin olla samaa mieltä siitä, että nämä investoinnit, joihin on ryhdytty yhteisen avaruusohjelman osalta, niin eivät tietenkään saa valoa hukkaan, vaan Euroopan unionin täytyy kyllä ryhtyä nyt sitten täytäntöönpano toimenpiteisiin, koska tämän alan tuloksia voidaan sitten hyödyntää ihan arkipäiväisen elämän sovelluksissakin. Ja sitten mitä tulee teollisuuspolitiikkaan ja vähäpäästöiseen talouteen, tämähän oli seuraava kysymys, niin haluaisin korostaa sitä, että Beuhatovin kaupungissa on energiajohtajien kokous suunnitteilla ja siellä keskustellaan nimenomaan juuri tuosta Saksan päätöksestä ja sen vaikutuksesta luopua ydinvoimasta. Ja keskustellaan myös sellaisten tekniikoiden käytöstä, joilla saadaan aikaiseksi vähäisempiä päästöjä. No minkä takia menemme tuonne Behatovin kaupunkiin? Niin ei se ole mikään sattuma, koska siellähän on tällainen iso hiilidioksidin varastointilaitos. Ja tämä on aika tärkeää juuri, koska siellä voidaan hiilidioksidia varastoida varsin isolla mittakaavalla. Siitä kyllä paljon puhutaan tästä hiilidioksidivarastoinnista, mutta mitä ei EUn tasolla konkreettisesti tapahdu, mutta siellä voimme esitellä sitä, miten EUn yhteisrahoituksella voidaan, mitä yhteisrahoituksessa saadaan aiheen ja voidaan arvioida tätä, näitä kustannuksia ja myöskin kustannuksia, joita kertoo tosiaan hiilidioksidin varastoinnista ja beuhatovin kansalaisten yleisen mielipiteen suhteen ei ole mitään epäselvää. Sitten toinen kysymys koski tätä teollisuuspolitiikkaa ja energiatehokkuutta. Nämähän ovat tietysti sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät energiantuotantoon. Esimerkiksi lämpöpamput ovat yksi esimerkki mutta tässä on kyseessä myöskin energian ja liikenteen yhteyksistä. Esimerkiksi sähköautot voisivat olla tärkeässä roolissa, koska jos ajatellaan tällaista polttoainetta käyttävää autoa, niin sen energiatehokkuus on 10 prosenttia, eli 10 prosenttia vaan saadaan tähän liikkeen aikaansaamiseen. Mutta sähköautossa se on 40 prosenttia. Ja sitten voidaan, sähköautossa voidaan myöskin varastoida energiaa. Eli energia saadaan varastoon silloin, kun sitä käytetään. Ja sitten se voidaan syöttää takaisin jakeluverkkoon. Japanilaisessa tutkimuksessa todettiin, että sähköauto käyttää tästä varastodosta sähköstä vain 2 prosenttia ajon aikana – Eli tämä on yksi esimerkki tehokkuudesta. Ja sitten tosiaan rakennusten osalta, niin tämä voi olla myöskin mahdollisuus. Ja koska rakennusten ja passiivitalouden rakentamisessa on myöskin kyse työpaikkojen luomisesta Eurooppaan. Ja sitten tämä 2050 etenemissuunnitelma – josta tehtiin päätös ympäristöministerineuvostossa, niin siinä sovittiin tavoitteista 20 25 prosenttia vähennyksen osalta. Ja tämän päätöksen ansiosta pystymme nyt käymään sitten avoimia keskusteluja tällaisista ratkaisuista, koska meidän pitää myös ottaa huomioon vähennystavoitteet, ottaen huomioon myöskin maailmanlaajuiset sopimukset, koska ilman maailmanlaajuisia sopimuksia mikään ei ole mahdollista. Eli täytyy sopia, jos sovitaan vain eri tiukoista velvoitteista Euroopan teollisuuden osalta ilman ne siitä, että teollisuus sitten vastaavasti niistä mitään hyötyy. Onko johtavista talouksista, joka myöskin vieraili Puolassa ja esitteli 2010 Energia Outlook-raporttia ja sanoi, että tämä 20 ja 25 prosentin tavoitteiden ero tulee nimenomaan riippumaan Kiinan päästöistä. Ja ilman sitä emme pysty mitenkään tehokkaasti suojelemaan Euroopan ympäristöä. Eli Eurooppa ei pelkästään johda aktiivisia toimia, vaan Euroopan pitäisi olla myös johtavassa roolissa, kun kyse on näistä maailmanlaajuisista sopimuksista. Me olemme valmistaneet Posnanissa tuota 14 osapuolten välistä kokosta ja myöskin vedimme 20 suurimman kasvihuonekaasun päästöjen tuottajan kokousta ja pyysimme paikalle myöskin energian, sementti- ja alumiiniteollisuuden edustajia ja keskustelimme yksityiskohdista ja keskustelimme myöskin siitä, että tarvitaan tällaisia sektorikohtaisia vertailukohtia. Ja tuo kokous oli aika kiintoisa, koska pystyimme kuulemaan siitä edistyksestä, joka on aivan havaittavissa rauta- ja alumiiniteollisuudessa juuripäästöjen vähentämisessä. Ja jos ajatellaan näitä Euroopan keskusteluja, niin nämä keskusteluthan, niitä, niissä tulee huomioida nämä erilaiset tasot ja tilanteet eri jäsenvaltioissa ja näiden keskustelujen myötä pitää sitten löytää maailmanlaajuisia ratkaisuja, koska joskus tulee sellainen tuntuma, että halutaan ratkaista kaikki vain yhdellä tapaa. Ja siitä tuli tosiaan myöskin tämä kaasu benchmark-ajatus. Ja haluaisin tässä ottaakin esille yhden jutun, nimittäin joskus aikoinaan Neuvostoliiton insinöörit keskivät tällaisen laser partaterän, että Kun työsi päänsä viideksi sekunneksi koneeseen, niin sitten parta olikin ajettu, mutta sitten todettiin, että ihmisillä on vähän erityyppiset leukaperät, että tämä ei taida toimia. Mutta sitten insinöörit sanoivat, että no tämä nyt toimii tämän ensimmäisen ajon osalta. Mutta siis tämä hyvin osoittaa juuri sen, että pitää ottaa eri, nämä erilaiset tilanteet huomioon eri maissa ja keksiä sellainen konsepti, joka on, toimii maailmanlaajuisesti. Koska ei Eurooppa muuten tule tässä onnistumaan. Ja mitä tulee tosiaan kaasuun ja kivihiileen, niin olen iloinen siitä, että olette havainneet jotain vielä pahempaakin kuin Ja liuskekaasu on varmasti vielä pahempi ympäristön kannalta kuin kivihiili, mutta mm, tässä tulee ottaa kyllä huomioon ympäristö ja energia samalla. Eli kun kyse on kivihiilestä ja liuskekaasusta, niin silloin, jos ajatellaan näitä ratkaisuja, joita saadaan hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista, niin tämä tekniikka, jos se vain olisi 100 prosentin valmista, niin silloin kivihiili olisi ihan samalla tasolla kuin muutkin vähäpäästöiset energiamuodot. Ja sitten eh, liuskekaasun osalta niin olen ollut yhteydessä kanadalaisiin ja he sanovat, että kaikki nämä eri energiamuodot edellyttävät tietyn tyyppistä tekniikkaa, eli joskus vaikka liuskekaasu olisikin käytettävissä, niin tämä tekniikka saattaa olla liian riskialtista, eli ne esiintymät, joita Puolassa on, niin jos ne ovat turvallisia, eikä ole vaaraa siitä, että mm, pohjavesi saastuu, niin ei kivihiilenkään lohinta pelkästään liity ympäristökysymyksiin, vaan myöskin metaanin esiintymisiin. Ja herra Shimanski mainitsi tuon REMIT-asetuksen energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä. Voin korostaa sitä, että tämä asetus tuo ratkaisuja, jotka ovat soveliaita markkinatilanteeseen, koska valvontamekanismit ovat usein jäljessä, mutta läpinäkyvyyden myötä niin kaikki toimijat markkinoilla voivat arvioida tilannetta samalta pohjalta ja yhdessä tilaisuudessa, kun puhuttiin läpinäkyvyydestä, niin eräs toimittaja hyökkäsi sitä vasten sanoi, että vastustatteko te avoimia markkinoita? Ja sanoin, että ei vaan juuri vastaan, koska läpinäkyvyys takaa markkinoiden tehokkuuden. Jos haluamme kilpailua, niin silloin täytyy saada vapaa pääsy tietoihin. Ja tämä REMIT-asetus juuri tuo tällaisen mekanismin, jota tarvitaan energiamarkkinoilla. Ja mitä tulee ydinvoimatutkimukseen, niin komissio haluaa täydentää viittä direktiiviä, jotka koskevat perustandardeja turvallisuuden osalta. Ja komissio haluaa yhdistää nämä viisi direktiiviä yhdeksi lainsäädäntöhankkeeksi. Tämä on meille erittäin tärkeää. Meidän pitää löytää tasapaino kun meillä oli viisi lainsäädäntösäädöstä, niin meillä oli tietty tarkkuus, mutta jos me haluamme vain yhden lainsäädännön, niin tämä on erittäin tärkeä, jos me todella aiomme luoda vain tämän yhden ehdotuksen, niin meidän todella täytyy löytää hyviä ehdotuksia ja toivottavasti me voimme hyväksyä tämän direktiivin. Se hyväksytään melko pian, koska tämä sellainen alue, jolla tarvitaan nopeita ratkaisuja ja nämä ratkaisut, niissä otetaan myös huomioon nämä stressitestien tulokset. Ja tässä haluaisin alleviivata vielä kerran sitä, että me todella haluamme, että kaikki nämä ratkaisut, jotka liittyvät turvallisuuteen, että ne eivät ainoastaan rajoittuisi Euroopan unionin alueelle, vaan että niissä otettaisiin huomioon kaikki, mitä on opittu stressitesteistä ja että ne ulotettaisiin myös meidän naapureihimme. Ja sitten oli vielä kysymys, joka liittyi siitä, että kuinka energiapakettia voidaan muuttaa tai ilmastopakettia. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että nämä ratkaisut ovat vakaita. Tämä on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi päivittää näitä ratkaisuja säännöllisesti. tämä ei voi olla vain joidenkin ajatusten ikään kuin voittokulkua, vaan jos nämä ajatukset ovat liian kalliita, esimerkiksi kun puhutaan hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista tässä Peuhatuvin kaupungissa, niin jos tutkimukset sanovat, että tonnin, tonnin kulut olisivat 60 euroa ihan vain vertailun vuoksi yhden megawattitunnin tuottaminen olisi sama hinta, eli jos se olisi, jos yksi megawattitunnin kustannus olisi 50 euroa, niin meillä olisi tässä ikään kuin tämmöinen yksi yhteen ää, taso, kun puhutaan energian tuottamisesta, jos otetaan huomioon raaka-aineiden kustannukset ja niin edelleen niin sitten hinta olisi paljon korkeampi. Eli meidän pitää todellakin pohtia ratkaisuja, jotka olisivat yksinkertaisesti toteutettavissa ja myös taloudellisesti järkeviä. Ja sitten ihan lyhyesti energiaseoksesta ja meidän kannastamme, joka liittyy näihin benchmark- eli esikuvavertailuihin. Puolan kanta keskittyy siihen tosiasiaan, että energiaseos, joka perustuu sopimuksiin jäsenvaltioiden toteuttaa jäsenvaltioiden tasolla. Ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Tämä on erittäin tärkeää meille, että nämä perusperiaatteet, niitä no, pitää noudattaa, koska tällä hetkellä meillä on joitakin mekanismeja ja esimerkiksi offshore-öljytuotantoa, oil, ja siihen liittyvä direktiivi, ja siitä sanotaan, että tämä liittyy jäsenvaltioiden päätäntävaltaan, kun puhutaan siis offshore-porauksesta, mutta Puolan kanta on seuraava. Meidän mielestämme meidän pitäisi pysytellä näissä vähennystavoitteissa. Meillä on joitakin suunnitelmia ydinvoimasta, ydinvoimasta Puolassa, mutta jos ajatellaan näitä päätöksiä, joita Saksassa on tehty, niin meidän pitää uudelleen harkita. Meidän on arvioitava uudelleen näitä asioita ja ajateltava sitä, että voitaisiinko investoida enemmän uusiutuviin energiavaroihin. Meillä on erilaisia skenaarioita, joita pitää vertailla. Meillä Puolan suunnitelmissa puhutaan siitä, että liikutaan, liikutaan enemmän uusiutuvien energiavarojen suuntaan. Tämä on yksi tärkeimmistä muutoksista. Ja ihan lopuksi näistä malleista ei 30 vuoden jälkeen on erittäin tärkeää, että saataisiin eurooppalainen patentti so toimimaan ja toivottavasti me pystymme tekemään tämän, mutta olemme hyvin avoimia kaikille argumenteille, joita on esitetty esimerkiksi Espanjassa tai Italiassa. Meidän pitää kuunnella näitä tarkasti ja toivottavasti he voivat myöhemmin sitten liittyä eurooppalaiseen patenttijärjestelmään. Niin mitä tulee standardeihin, mielestäni ne pitäisi toteuttaa standardoiduilla asetuksilla, koska tämä on se tapa, jolla voimme luoda eniten hyötyjä yhtenäismarkkinoilta. Ja symbolisesti voitaisiin puhua esimerkiksi matkapuhelinmarkkinoista, koska meillä on paljon matkapuhelin ää, akkuja, akkulatureita ja toivottavasti voitaisiin käyttää vain yhtä laturia tulevaisuudessa. Tämä on ihan yksinkertainen esimerkki, mutta tämä on sellainen asia, joka tekisi kansalaisten elämästä paljon helpompaa ja tässä voitaisiin vähentää tuotantoja, koska ihmiset, jotka ostavat matkapuhelimia, niin heillä pitää olla oikeanlainen laturi puhelimelle. Sitten vielä yksi asia. Herra Grips kysyi jotakin, johon jo osittain vastasinkin, eli tämä oli nämä, tämä Saksan päätös vähentää ydinvoimaa ja siihen vastasinkin. Eli ihan lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä sanoa, että puheenjohtajavaltio Puola on valmis tekemään yhteistyötä suoraan teidän val- valiokuntanne kanssa ja mietinnön esittelijöiden kanssa ja me mie- mielellämme pidämme henkilökohtaisia suhteita yllä ja jos teillä on joitakin kysymyksiä, niin käyttäkää Puolan parlamentin jäseniä, jotka ovat tässä valiokunnassa ja mitä tulee energiaan ja teollisuuteen, niin Puolassa meillä on hyvin konsolidoituja kantoja, joten käyttäkää kaikkia kanavia, joita teillä on käytössänne, ja käyttäkää kaikkien puolalaisten parlamentin jäsenten apua, ja he varmasti vastaavat kaikkiin kysymyksiinne. Eli me odotamme innolla sitä, että saamme käyttää teidän kokemustanne hyväksi, ja nyt me liikumme vihreämpään talouteen ja vihreämpään kehitykseen, joka tarkoittaa tässä sitä, että kaikki sosiaaliset ja taloudelliset ja ympäristölliset asiat ja kysymykset otetaan huomioon samanaikaisesti. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että me teemme parhaamme, jotta voisimme olla tämän ää, e, tässä asiassa vihreällä puolella. Kiitos. Kiitoksia näistä vastauksista. Tässä oli erityyppisiä kysymyksiä, mutta tämä on juuri ongelma tällaisissa keskusteluissa, että aina tulee hyvin paljon erilaisia kysymyksiä esiin ja kaikkiin pitäisi löytää vastaus. Eli kiitoksia. Tästä tulee sitten raskasta, kun käsittelemme yksittäisiä kysymyksiä ensi kuukausina, mutta varmaan yhdessä samaan aikaan hyviä